Good morning. Good, good morning. Hyvää huomenta. Tiedän, että on aika varhaista, mutta meidän pitäisi kuitenkin aloittaa kuulemistilaisuutemme tai jatkaa sitä eli sen jälkeen. Meillä on komission jäsen Andor täällä paikalla. Hän on ensimmäinen puhuja. Eli me pidimme kaksi osiota kuulemisesta jossa kosketeltiin institutionaalisia seikkoja Euroopan unionista. Ja tämän lisäksi meillä oli joitain kansalaisjärjestöjen puhujia ja perusoikeusvirastosta ja kävimme oikein mielenkiintoisia keskusteluja näistä aiheista. Eli nyt meillä on taas kaksi osiota 9.11 ja ensimmäinen Ensimmäisessä puhujana on Andor ja Ivanov ja Skipulina. Aivan ensiksi antaisin puheenvuoron komission jäsen Andorille. Olkaa hyvä. Thank you very much. Uh, good morning, uh, honorable members. Kiitoksia hyvin paljon. Hyvää huomenta, rouva puheenjohtaja, hyvät jäsenet. Kiitoksia paljon tästä mahdollisuudesta olla täällä taas ja puhua romanien sosiaalisesta inkluusiosta ja esittää lisäesityksen koskien sitä, mitä varapuheenjohtaja Reding viime kokouksessa sanoi. Viimeksi kun olin kokouksessa syyskuussa yhdessä työvaliokunnan kanssa, meillä oli jo pitkä keskustelu tästä aiheesta. Ja on selvää, että tämä aihe on yhä edelleen meidän käsiteltävämme Nänne. Enkä usko, että tämä on viimeinen tällainen kokous, jonka järjestämme yhdessä. Voisin tehdä yhteenveton aluksi siitä, mikä tilanne tällä hetkellä on. Muistatte, että 7. huhtikuuta tänä vuonna äh, annettiin julkilausuma äh, romanien sosiaalisesta ja taloudellisesta inkluusiosta Euroopassa. Jäsenmaiden toimet monella eri alueella romanien inkluusion puolesta ovat olleet erilaisia. Kuten tiedätte, kyseessä on suuri vähemmistöryhmä, joka on hyvin syrjitty, ehkä kaikkein syrjityin, ja sillä on monilla, monia erilaisia ongelmia. Joten haaste tänään on hyvin suuri haaste, joka meidän edessämme on. On ehkä syytä muistuttaa, että meitä on kolme eri aluetta. Ensinnäkin eksklusion sosiaalisen syrjäytymisen syyt ja niiden torjuminen, Euroopan unionin rahastojen parempi käyttö näissä toiminta-asioissa. Ja minä haluaisin puhua nyt näistä jokaista aiheesta ensin aloittaen ongelmien juurista ja sitten tarkastella kaikkia aspekteja, joita romaneilla on, romanien tilanteissa Euroopassa on. Ensinnäkin mitä tulee ongelmien syihin, meidän pitäisi tukea romanilasten koulunkäyntiä ja tämä pitäisi alkaa mahdollisimman aikaisin, jotta voisimme antaa nuorille romanilapsille hyvän alun elämässä. Eli tärkeää ei ole vain peruskoulutus ja osallistuminen peruskoulutukseen, mutta myöskin esikoulutukseen. Uskon, että tämä on erittäin tärkeää. Sitten romanien työllistyvyyden parantaminen. Tämä liittyy koulutukseen, lastentarhojen ja koulujen mukaan ottaminen on erittäin tärkeää, että romanilapset myöhemmin pystyisivät osallistumaan yhteiskuntaan täysin. Sitten toinen kohta on syrjäytymisen noidankehä, joka siirtyy sukupolvelta toiselle. Kuten tiedätte, tapa päästä pois köyhyydestä on työllisyys. Meillä tarvii olla erilaisia inkluusiostrategioita, jotta voisimme tukia eri palveluiden verkostoja, eri alueilla, koulutuspalveluja, terveyspalveluja ja tukea erilaisia suunniteltuja palveluja, joilla päästään työmarkkinoille. Kun tuemme työllistymistä ja työmarkkinoille pääsyä, meidän täytyy keskittyä siihen, että myöskin alhaisen koulutustason omaaville ihmisille on työpaikkoja. Sitten kohytavasten vastaan taisteleminen on hyvin korkealla Euroopan unionin suunnitelmissa tänä vuonna. Köyhyyden ja sosiaalisen eksklusion vastainen taistelu on Euroopan unionin tasolla yksi päätavoite Eurooppa 2020 strategiassa. Nämä asiat korostavat sitä, että meidän pitäisi kansallisella ja erityisesti paikallisella tasolla toimia. Me olemme yhdessä eri paikallistasojen toimijoiden kanssa pyrkineet tekemään näin. On erittäin suurta poliittista tär- tärkeyttä sillä, että me taistelemme köyhyyttä vastaan ja on aika miettiä, kuinka me voisimme säilyttää perinteemme. Yksi tapa toimia olisi erilaiset foorumit köyhyyden ja sosiaalisen ekskursion vastaisessa työssä. Komissio tulee esittelemään tämän foorumin myöhemmin. Se liittyy Eurooppa 2020 strategiaan ja tarkoituksena on saada ainakin 20 miljoonaa ihmistä pois köyhyydestä vuosikymmenen loppuun mennessä. Tämä liittyy yhteisön sitoumukseen rakentaa Euroopassa tasa-arvoisempi, oikeudenmukaisempi yhteiskunta. Meidän on tärkeää käyttää kaikkia mahdollisia resursseja ja työkaluja, kun taistelemme sosiaalista syrjäytymistä vastaan, myöskin romanien tilanteessa. Me, meidän pitäisi käyttää EUn rahastoja tehokkaammin, jotta voisimme taistella sosiaalista syrjäytymistä vastaan. Ja foorumi pyrkii myöskin muodostamaan selkeitä, integroituja lähestymistapoja jotka liittyvät muihin politiikkoihin. Tähän liittyy monia erilaisia haasteita, jotka koskettavat monia eri ryhmiä. Nyt haluaisin puhua tietoisuuden parantamisesta. Johdannossa sanoin, että on edelleen hyvin tärkeää parasta, parantaa tietoisuutta, ja me tulemme keskittymään tähän strategiassamme – syrjäytyneiden ryhmien sosiaalinen mukaanottojen ottaminen on mahdollista mielestäni vain, jos yhteiskunnan tietoisuus paranee. Komissio on järjestänyt toimia, joilla rohkaistaan EU-rahoja käyttäväksi romanien sosiaaliseen mukaanottamiseen. Unkarissa tämä on johtanut kansallisten ja roma yhteisön edustajien väliseen vuoropuheluun. Romanissa järjestettiin lokakuussa kokous, johon osallistui kaksi komission jäsentä. Ja tuolla oli yli 500 ja osanottajaa, jotka edustivat eri elämänaloja, ja he keskustelivat yhteisistä toimista – kaikilla eri mahdollisilla tasoilla, paikallisella, kansallisella ja eurooppalaisella tasolla. On pyritty rohkaisemaan romaniyhteisön ja hallitusten välistä vuoropuhelua. Me tulemme seuraamaan tätä prosessia tuomalla kaikki osapuolet yhteen usein meillä on jo suunnitelma järjestää samanlaisia keskusteluja ensi vuonna esimerkiksi Slovakiassa. Nyt voisin korostaa vielä sitä, kuinka tärkeää on työskennellä Euroopan unionin rahastojen avulla romanien sosiaalisen mukaanottamisen puolesta. EUn rahastot ovat hyvin tärkeä työkalu romanien tilanteen parantamisessa. Yksi äh, yli 10 äh, miljoonaa euroa on ohjattu syrjäntyneiden ihmisryhmien sosiaalisen inkluusion parantamiseen myöskin romaneiden. Ja me olemme jo käyttäneet EUn varoja heidän tilanteensa parantamiseen, mutta meidän täytyy myöntää, että niitä ei ole aina käytetty kaikkien parhaalla mahdollisella tavalla ja meidän pitäisi tehdä enemmän. Komissio on perustanut romani toimintaelimen, joka on tarkoitus suositella tulevia toimia. Kuten varapuheenjohtaja Reding eilen varmastikin sanoi, me tutkimme nyt jäsenmaalta saatua tietoa, kun lähetimme heille kyselyjä aiheesta ja tulemme jatkamaan toimia, kun näiden vastausten analysointi on tehty. Hyvät jäsenet, voisin puhua vielä seuraavista askelista. Ensi vuoden huhtikuussa komissio tulee esittelemään seurantaraportin. Ja se tulee esittämään ehdotuksia siitä, kuinka voisimme käyttää EUn varoja tehokkaammin tulevana aikakautena komissio saattaa ottaa yhteyttä niihin jäsenmaihin, jotka ovat kaikkein eniten tässä tilanteessa eri toimien tekemiseksi. Me haluamme varmistaa, että kansalliset ja EU-toimet ovat sellaiset, että niitä seurataan mahdollisimman hyvin. Ja me tulemme käyttämään erilaisia strategioita, sosiaalisen inkluusion puolesta, mitä tulee romaneihin. Me olemme valmistelemassa 2013 vuoden jälkeistä varojen käyttöä. Meillä on eri päämääriä. Me haluamme parantaa ihmisten pätevyyttä, liikkuvuutta, yhteiskuntaan osallistumista ja erityisesti keskittyä vähemmistöjen asemaan, kuten romaneiden asemaan yhteenvetona komissio haluaa korostaa sitä, että meidän pitäisi keskittää varojen käyttö pienempään osaan avainkohteita ja sosiaalisen mukaanottamisen eteen tehtävä työ kuuluu näihin. Me tulemme käyttämään yli 70 miljoonaa euroa nykyisellä budjettikaudella tämän kaltaiseen työhön. Tarkoituksena on tehdä parempaa yhteistyötä olemassa olevien varojen käyttöön, projektien parempaan suunnitteluun, toimia niin, että toimet olisi paremmin kohdennettu ja suunniteltu. Jos esimerkiksi ajatellaan resurssien käyttämistä, meidän pitäisi turvautua myöskin markkinoiden toimiin, jotta voisimme luoda työllisyyttä ja vähentää köyhyyttä. Haluaisin yhteenvetona sanoa jälleen, että tämä aihe, romaneiden sosiaalinen mukaanottaminen, tulee pysymään meidän työlistallamme ja se on hyvin tärkeä aihe. Sosiaalinen taloudellinen mukaanottaminen on kaikkien Euroopan instituutioiden kaikille Euroopan instituutioille tärkeä aihe, kuten myöskin jäsenmaille ja ryhmille itselleen. Tämä aihe on hyvin monimutkainen, mutta minun mielestäni meidän ei pitäisi jättää sitä käsittelemättä siksi, että se on hyvin monimu- monimutkainen. Meidän pitäisi keskittyä vähemmistöjen ryhmään, sen pitäisi olla meidän kaikkien päämielenkiinnon aihe. Kiitoksia much uh, for your presentation. Kiitos oikein paljon tästä puheenvuorostanne. Toivottavasti tämä on todellakin käännekohta ja on hienoa, että komissio ponnistelee näin kovasti sekä te että komission jäsen Reedin komission sisällä. Ja todellakin toivomme, että se mietintö, joka parhaillaan on valmisteilla kansalaisvapausvaliokunnassa ja siihen saadaan lausunnot muilta valiokunnilta. Toivottavasti tämä on hyvä pohja sitten hyvälle tehokkaalle vuoropuhelulle jatkossa. Kiitos oikein paljon siis tästä esityksestä. Niin nyt sitten jatkamme ja kääntyisinkin Herra Kiklunan puoleen. Hän on Euroopan neuvostosta ja hän on vastuullinen koordinaattori romani-asioissa. Olkaa hyvä. Thank you, madam. Kiitos Eräs kollegani, joka äskettäin kävi romaniyhteisössä Koillis Euroopassa kertoi, että hän ei saanut unta sen jälkeen yöllä, kun hän niin yllättyi. Minä kävin siellä muutama vuosi sitten, eikä se ole kaikkein pahimpia, mutta yllättävintä oli se, että normaali Euroopan kansalainen yllättyi niin kovasti havaitessaan, että tällaista kurjuutta on Euroopan keskellä olemassa ja sitä on ollut siitä huolimatta, että vuosikymmenet järjestöt ja romanijärjestöt ovat ponnistelleet parantamisen eteen. Anteeksi, että nyt aloitan näin pessimistisen sävyyn, mutta konferenssi jälkeen minä kysyn itseltäni, kuinka pitkään tuhansien romanien on elettävä näin huonoissa oloissa. Lapset ovat erissä kouluissa ja heitä kohdellaan huonosti. Onko meidän toimillamme minkälaisia seurauksia? Kantavatko ne hedelmää me Moni Kysymme tätä itseltämme aivan varmasti ja pyrimme tähän löytämään vastauksen. Rove Jaroka kysyi tämän kysymyksen sanoissaan mietinnössään, että siitä huolimatta, että on olemassa erilaisia yhteistyömekanismeja ja instituutioita, niin ongelmat ja haasteet, jotka liittyvät romanien integroimiseen, niihin ei ole löydetty kunnon vastausta ja ei ole mahdollista, että muutoksia ei tapahdu ei voida sanoa, etteikö minkään järjestön ponnistukset olisi minkälaisia tuloksia tuottaneet. Kyllä hyviä esimerkkejä löytyy eri maista, mutta kuten Euroopan neuvostoa herra Hammerberg on sanonut monta kertaa, muutos on hyvin hidasta ja jatkuvasti mennään taaksepäin ja on karkotuksia, kimppuun karkamisia. EU-strategia romani syrjäytymistä vastaan on Rova Jarokan vastaus tähän kysymykseen. Mielenkiintoisella tavalla Euroopan neuvosto viime lokakuussa piti Strasbourgissa korkean tason kokouksen, jossa etsittiin vastausta tähän samaan kysymykseen ja pyrittiin vastaamaan romanien yhteiskunnalliseen ja taloiseen syrjäytymiseen. Euroopan neuvosto on 60-luvulta alkaen työskennellyt romani hankkeissa, joita on ollut useita, asiantuntemustakin on kertynyt. Korkeatason kokous, joka järjestettiin hyvin yhteistyössä Euroopan unionin kanssa, keskittyi tuleviin painopistealueisiin, kun pyritään torjumaan syrjäytymistä. Päätettiin tehdä saman tien yhteistyötä käytännön asioissa, jotta voitaisiin saada näkyviä tuloksia lyhyen aikavälin kuluessa. Pää toimia on se, että järjestetään eurooppalainen koulutushanke terveysalalla ja muilla aloilla toimille avustajille henkilöille. Tämä pohjautuu Euroopan neuvoston koulutussuunnitelmaan ja saadaan uutta koulutusmateriaalia siihen asiantuntijoilta vuoden loppuun mennessä. Asiantuntijoita on koulutettava. Meillä on 15 vuoden kokemusta jo tällaista koulutusohjelmasta, jota on tehty yhdessä romanijärjestön kanssa ja sosiaalisen peruskirjan sihteeristön kanssa. On suunnitteilla myös laajentaa Euroopan neuvoston kursseja tuomareille, syyttäjille ja poliiseille ja lähdetään liikkeelle ihmisoikeusyleissopimuksesta ja sosiaaliperuskirjasta ja käsitellään syrjimättömyyttä ja romanien kohtelua. Strasbourgin julistus ei puhu vain sosiaalista ulottuvuudesta, vaan Strasbourgin aloitteet, joihin viitataan tässä julistuksessa. Niissä pyydetään, että jäsenvaltiot lisäisivät tietoisuutta romanihistoriasta kouluissa niin, että otetaan mukaan opetusmateriaaliin tietoa tästä. Halutaan lisätä tietoisuutta romanikulttuurista, kerrotaan sen historiasta ja edistetään kulttuuristen instituutioiden kanssa tehtävää yhteistyötä ja romaniyhteisön kanssa tehtävää yhteistyötä. Strasbourgin julistuksessa on toinenkin ehdotus, eli että luotaisiin tietopankki, joka voisi aloittaa toimintansa vuonna 2011 sen ensimmäisellä puoliskolla näin Euroopan neuvosto voisi paremmin kerätä ja levittää tietoa liittyen romanien kohdistuvaan politiikkaan. Tämä on tehtävä yhteistyössä muiden kansainvälisten järjestöjen kanssa, erityisesti niiden kanssa, jotka jatkuvasti keräävät tietoa näiltä aloilta jotta pystyttäisiin panemaan täytäntöön nämä tavoitteet. Strasbourgin julistuksessa lähdetään liikkeelle vahvistetusta yhteistyöstä ja koordinaatiosta kansainvälisten järjestöjen ja instituutioiden välillä ja mukaan lukien kansalaisjärjestö ja romanijärjestöt. Tässä, yhteis, tässä yhteydessä haluaisin mainita hyvän esimerkin tällaista yhteistyöstä, joka on jo ennen Strasbourgin julistusta tapahtunutta. Se ei siis johdu siitä, vaan aikaisempi aloite. Kyseessä on uusi kansainvälinen task force, joka käsittelee romanin koulutusta. Se on Euroopan neuvoston, Euroopan komission, OECD, Unescon, Unicefin äh, koulutusrahaston ja Step by Step liiton yhteistyö hanke. Tavoitteena on se, että päästäisiin koulutustavoitteisiin tehokkaammin ja täytäntöönpano vahvistaminen kansallisesti, kansallisesti ja paikallisesti Strasbourgin aloite. Siinä pyydetään, että jäsenvaltiot antaisivat tukea, edistäisivät paikallisten ja alueellisten viranomaisten tekemää yhteistyötä Euroopan laajuisesti, niin että voidaan vaihtaa parhaita käytänteitä romanien sosiaalisen integraation liittyen. Oli hieno havaita, että mietintö luonnoksessa romanistrategiasta vedotaan samantapaisesti, että komissio tekisi yhteistyötä muiden kanssa, myös kansainvälisten rahoituslaitosten kanssa ja monikansallisten tahojen kanssa. Ja sitten viimeisenä, mutta myös tärkeänä, mainitsin tiedotuskampanjat, niitä jatketaan, lähdetään liikkeelle aikaisemmista kokemuksista. Meillä oli DOSTA kampanja, joka on ollut 15 maassa. siellä pyritään torjumaan syrjimistä. Dosta tarkoittaa, tarkoittaa romanikielellä, että riittää. Italian, Bulgarian ja Ranskaan. Kampanja laajennettiin 2010-2011 Saksaan, Espanjaan ja Kosovoon. Siinä on yhteisprojekti myös Turkin kanssa taustalla, jotta strateginen uudistuminen onnistuisi. Romani toimet tulevat nyt olemaan oma erillinen hankkeensa. Kyseessä on romanien ihmisoikeuksien edistämiskampanja Euroopan neuvoston 2011 ohjelmissa. Se on mukana ja se on osa ihmisoikeuspilaria. Tämä on tärkeä uudistus siksi, että tämä tekee selväksi sen, että romanin asiat ovat ihmisoikeusasioita jotta tässä varmistetaan horisontaalinen lähestymistapa, lähdetään liikkeelle projektin pohjaisesti. Hollantilainen juristi Schackenbruck on tässä pääsihteeristön nimittämä vastuuhenkilö romaniasioista. Tässä on sisäistä uudistusta jotta voitaisiin varmistaa se, että romani eh, kampanjoissa voidaan huomioida kaikki kasantunut kokemus Euroopasta ja toimitaan koherentisti ja toimitaan täydentävästi. Hyvä puheenjohtaja, minä ja myös Euroopan unionin mietintöluonnoksen taustalla on se ajatus, että kaikki olemme vastuussa erikseen ja yhdessä. Tämä strategia ei ole mikään abstrakti eurooppalainen strategia, vaan siinä on konkreettisia toimia, jotka on kohdattu, kohdattu sellaisiin Euroopan kansalaisiin, joilta viedään oikeuksia. Kiitos. Eh, thank you very much. Kiitos oikein paljon. Kaikki todella arvostamme Euroopan neuvoston ponnisteluja. Te mainitsitte Strasbourgin aloitteet ja sen, että kaikki mahdolliset asianosaiset otetaan mukaan syrjän torjumiseen. Tämä on hyvin tärkeää, esimerkiksi tämä DOSTA-kampanja, tiedotuskampanjat. Eli kiitos kaikesta tästä ja kaikesta, kaikista teidän ponnisteluistanne ja me pyydämme myös teiltä yhteistyötä kanssamme. Ja sitten viimeinen puhujamme tässä yhteydessä on Ivanov. Tervetuloa. Hän on UNDPn Bratislavan aluekeskuksesta. Annan teille puheenvuoron ja teidän puheenne jälkeen käymme lyhyen keskustelun. Kertokaa, jos haluatte esittää kysymyksiä tai kommentoida. Kiitos. Olkaa hyvä. Ladies and gentlemen, uh, I think we all have... Joo, tästä herrat olemme varmasti kaikki samaa mieltä siitä, että romaneiden mukaan ottaminen yhteiskuntaan on hyvin tärkeä poliittinen aihe. Tämä on myöskin sellainen aihe, jossa on suuri ero poliittisten julkilausumien ja sitoumusten välillä ja sen välillä, mitä ruohonjuuritasolla todella on tapahtunut. Eli on todella korkea aika muuttaa romaneiden elinolosuhteita, eikä vain antaa uutta poliittista julkilausumaa. Toivon todella, että olemme siirtymässä tähän suuntaan. Toivon todellakin, että ne muutamat ajatukset, joita minulla on, voisi auttaa tässä asiassa. Haluaisin sanoa asioita, joita varmasti on sanottu jo monessa yhteydessä. Kollegat ovat sanoneet näitä samoja ajatuksia, mutta on varmastikin aiheellista toistaa ne. Ensinnäkin haluaisin puhua vastuusta. Kun ajatellaan, kuinka voimme parantaa romaneiden tilannetta Euroopassa, kysymys on hyvin monimutkainen, mutta se on vaikea myöskin, koska sitä pitää käsitellä tietyillä tasoilla – Täytyy miettiä hyvin tarkasti strategiaa niin, että emme aiheuta sellaista käsitystä ihmisille, että Bryssel ottaa ohjat ja vie näin vallan paikallistason hallituksilta. Toisekseen mielestäni on tärkeää käsitellä romanien sosiaalista mukaanottoa sosiaalisen kehityksen muotona. Sosiaalinen tai ihmisen kehitys liittyy erilaisiin vapauksiin ja mahdollisuuksiin valita, jotta ihmiset voivat elää elämänsä. Tarvitaan tiettyjä arvoja. Ja nämä asiat liittyvät romaneiden inkluusioprosessiin. Ja meidän pitäisi käsitellä köyhyyttä ja sosiaalista mukaanottoa yleisesti eikä vain etnisenä asiana. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi ottaa syrjintä mukaan käsittelyyn riippumatta siitä, ketä syrjitään, kuka on jäänyt sivuun. Ei ole totta, että kaikki romanit olisivat köyhiä, ja kun puhutaan sosiaalisesta syrjäytymisestä, meidän ei pidä unohtaa niitä romaneja, jotka eivät tarvitse tai jotka ovat jo mukana yhteiskunnan toiminnassa – jotka voisivat olla roolimalleja muille. Usein sanotaan, että romaneja ei saa käsitellä jonakin alaryhmänä, mutta nyt minusta tuntuu, että me teemme täysin päinvastoin. Ja mielestäni näin ei pitäisi toimia. Haluaisin myöskin puhua inkluusiosta, mukaanottamisesta. Miten romanit käsittävät tämän inkluusion tai mukaanottamisen? Ja miten ei-romanit käsittävät tämän asian? Välillä minusta tuntuu, että nämä kaksi käsitettä eivät täysin kohtaa toisiaan. On tärkeää miettiä tätä, koska se tekee mahdolliseksi pohtia asiaa ja esittää toisen kysymyksen. Mikä on hyväksyttävissä oleva hinta, jonka mukana olevat puolet olisivat valmiita maksamaan. En tarkoita nyt tässä taloudellista hintaa, mutta kysyn tässä tätä, koska inkluusiota voidaan ajatella monimutkaisena asiana. Ihmiset voivat saada jotakin prosessissa, mutta joutuvat uhraamaan jotakin muuta. Prosessi kulkee kahteen suuntaan, se ei ole yksisuuntainen katu. Ja muutokset, joita pitäisi esittää tai joita pitäisi tapahtua, vain yhteiskunnan puolelta vain muiden puolelta, mutta ilman mitään muutoksia romaneiden puolelta minä uskon, että tällainen tilanne ei voi toimia. Ja lopultakin mielestäni pitäisi löytää tietynlaisia toimintalinjoja, kuinka tulisi toimia tai ei tulisi toimia. Ja tätä voitaisiin käyttää sitten toimintastrategioissa. Tätä voisimme pohtia, minkälainen tausta voisi olla kaikilla toimilla. Esimerkiksi ei pitäisi syrjiä ketään etnisin perustein tai saattaa ihmisiä riippuvaiseen tilanteeseen. Meidän pitäisi tarkkailla seurauksia. Ja jos ajattelemme prioriteetteja, meidän pitäisi ottaa esimerkiksi aluekehitys mukaan tähän. Ja se, että romanit ja ei-romanit asuisivat vierekkäin, koska me tiedämme, että paikallisen elintason parantaminen on paras tapa tuoda eri väestöryhmät yhteen tuolla alueella. Tämä oli siis tässä oli muutamia asioita, joita voisimme ottaa tulevissa strategioissa mukaan. Mitä tulee romanien inkluusioon, Välillä näissä poliittisissa aloitteissa on ollut sellainen henki, että ne ovat sodassa muiden aloitteiden kanssa. Mielestäni tässä on hyvä tilaisuus ja meidän pitäisi käyttää infrastruktuuria, jota on olemassa, jotta voisimme monitoroida tulevia strategioita, seurata niitä. Tässä oli muutamia ajatuksia, jotka halusin jakaa teidän kanssani. Toivon, että tämä oli hyödyllistä keskustelun kannalta. Kiitoksia. Thank you very much for your... Kiitos oikein paljon tästä puheenvuorostanne. Kaikki olemme varmasti samaa mieltä siitä perusperiaatteesta, että romanit ovat Euroopan kansalaisia, joilla on samat oikeudet kuin kaikilla muillakin kansalaisilla. Te myös sanoitte, että Bryssel ei ota vastuuta itselleen. Tästä puhuimme eilen vaan että jäsenvaltioilla on päävastuu. Ja sitten meillä on puitteisto Euroopan tasolta. Meidän on saatava aikaiseksi seurantajärjestelmiä, indikaattoreita, paljon vertailua tähän. Olemme pyrkineet näiden kahden päivän aikana myös kaikessa muussa työssämme. Haluaisin kiittää vielä kerran. Nyt on jonkun verran aikaa vieläkin kysymyksille ja kommenteille. Johannes Vedening Unicefista on maininnut haluavansa käyttää puheenvuoron ja haluaisin myös ky- kysyä Liiviä Jaarokalta, onko hänellä kysymyksiä, haluaako hän käyttää puheenvuoron. Ja sitten Johannes Svedering ja sen jälkeen Liivia. Please, and also Cornelia Ernst. Uh, We are also collecting... Ja myös Cornelia Ernst. Ja täällä nyt kerätään nimiä. Eli Johannes Wedernik, joka haluaisi käyttää puheenvuoron. Olkaa hyvä. Madam Chair, I'm Johannes. Äh, kiitoksia hyvin paljon rouva puheenjohtaja. Olen Johannes Vedenik, olen UNICEFin edustaja Kosovossa ja haluaisin osallistua tähän keskusteluun liittyen äh, tuleviin EUn jäsenmaihin ja mahdollisiin tuleviin jäsenmaihin ja tilanteeseen. UNICEF on toiminut tilanteessa, mitä tulee äh, lasten tilanteeseen, romanilasten tilanteeseen Kosovossa ja Saksasta esimerkiksi palautettujen lasten tilanteeseen. Ja melko usein, kun tarkastelemme näitä lapsia, Saksassa he ovat melko hyvin integroituneita ja kun tarkastelemme heidän tilannettaan myöhemmin Kosovossa, tilanne on melko järkyttävä. Kolme, anteeksi, kaksi kolmasosaa ei enää mene kouluun. Suuri osa heistä ei ole missään virallisessa rekisterissä. Ja monet niistä maista, monet niistä perheistä, jotka tulivat Itä-Euroopasta Kosovoon, elävät myöhemmin paljon suuremmassa köyhyydessä kuin missä he koskaan elivät muissa maissa. Olen hyvin tyytyväinen joihinkin poliittisiin toimiin, joita nykyisin on vireillä. Periaatteessa kysymys on siitä, mikä on lapsen etu tässä prosessissa. Ja toisekseen, onko paljon järkeä siinä, että keskustelemme näin täällä ja viemme melko hyvin integroituneita lapsia Saksasta Kosovoon, missä Suurin osa heistä lakkaa käymästä koulussa ja haluaisi vain palata takaisin Saksaan. Ja monet ovat jo palanneetkin Saksaan. Tämä ei ole pitkällä aikavälillä kovinkaan järkevää. Kiitos. Lisäisin vielä, että Cornelia Ernst kanssani on ollut aloitteellinen kirjallisen julistuksen aikaansaamiseksi parlamentissa. Se odottaa vielä lisää allekirjoituksia ja se liittyy tähän aiheeseen, sillä se on kovin problemaattinen. Kiitos ja sitten Liivia, jos haluat. <laughs> Thank you. Anytime, if you'd like to. Niin, missä tahansa vaiheessa, jos haluat jotain lisätä tai kommentoida. Ja sitten Cornelia Ernst ensin ja sitten Birgit Zipper. Danke, das ging so schnell. <laughs> ja, ähm, Kiitoksia. Tämä etenee hyvin vauhdikkaasti. Minä haluan, olen pohtinut samaa asiaa. Minun mielestäni tämä on avainkysymys. Olen myös ymmärtänyt näiden puheenvuorojen pohjalta, mitä voidaan todella tehdä, paitsi pitää puheita? Mitä me voimme tehdä, jotta romaniväestö voisi osallistua tähän muutosprosessiin, jonka haluamme saada aikaan alusta saakka? Täällä me pohdimme romaaniyhteisöä, näitä henkilöitä, hyvin paternalistisesta näkökulmasta, vaikka emme sitä haluakaan. Ei tämä ole moite ketään kohtaa, minä lasken itseni mukaan. Minkälaisia rakenteita olisi luotava jäsenvaltioihin, jotta nämä romanijärjestöt ja romanit itse voisivat osallistua näihin rakenteisiin jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Mitä mahdollisuuksia voimme luoda, jotta myöskin romaniyhteisö voisi todeta meille, mitä olemme tehneet oikein ja missä olemme toimineet väärin. Tämä on mielestäni oleellista, koska viime kädessä meidän on luotava jotain, joka kiinnostaa romaniväestöä. Jos me puhumme tasa-arvosta, jos me emme ota mukaan naisten osallistumista, mitkään ponnistelut eivät kanna hedelmää. Eli mitä jäsenvaltiot, mitä menetelmiä, mitä välineitä jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön, jotta romaaniväestö pystyy osallistumaan tämän prosessin rakentamiseen? Tästä jo eilen puhuttiinkin. Kiitos Cornelia. Tämä on avainkysymyksiä. Ja tämä kuulemistilaisuus liittyy tähän vuoropuheluun, mutta pitäisi etsiä muitakin tapoja toimia. Sitten Birgit Sipel. Ja, schön Dank. Ich möchte zunächst äh, die Ausführungen von... Kiitoksia. Minä haluaisin tukea kaikkea, mitä komission jäsen Ander totesi. Kun me puhumme yleisellä tasolla, on hyvin tärkeää äh, valita tällainen holistinen näkökulma, eikä keskittyä yhteen asiaan hän puhui koulutuksesta, työmarkkinoista, asumisesta, terveydestä. Kaikki nämä seikat ovat hyvin tärkeitä, mutta on toki totta, että on ajateltava myös sitä painoarvoa, mikä kaikilla näillä intresseillä on. Kaikki riippuu myöskin olemassa olevista puitteista – nämä vastuukysymykset eivät ole pelkästään kansallisella, vaan myöskin paikallisella tasolla. Myös sillä tasolla meidän on etsittävä kontakteja näitä, näiden projektien toteuttamiseksi yhdessä kohderyhmien kanssa. On hyvä myöskin puhua yhteistyöstä ja alueellisesta merkityksestä, mutta mitä mahdollisuuksia meillä on rohkaista toimijoita, jotta voitaisiin olla varmoja, että hankkeet todellakin toteutetaan. Tästähän on kyse viime kädessä, jos me puhumme loistavista hankkeista, mutta niitä ei toteuteta, niin se olisi hyvin surullista. Mitä mahdollisuuksia meillä on painostaa, jotta nämä hankkeet toteutettaisiin käytännössä? Mitä sitten tulee integraation romaniväestön osalta. Meidän täytyisi ottaa askel eteenpäin, edetä. Ja se näkökulma, jota nyt tässä puollamme, sen menestys riippuu siitä, äh, onnistummeko me, ja se voisi olla myöskin äh, rakentava ja äh, tukeva esimerkki muille. Thank you. Kiitos Birgit. Ja sitten vielä yksi henkilö, joka haluaisi puhua Miranda vuolasranta Suomesta, romaniasian neuvottelukunnasta. Olkaa hyvä, voitte käyttää puheenvuoron. She left, aha. Lähtiköhän paikalta? Onhan se. Just received. Oh, you... <laughs> Then please, you have the floor. Thank you, Mrs. J Lady. Ähm, kiitos puheenjohtaja. Olen oikein tyytyväinen sen takia, että ollaan päästy keskustelun tälle tasolle, kun puhutaan eurooppalaista romanistrategiasta tai kansallista puitestrategiasta, olipa nimi mikä hyvänsä, niin kuin sanoin eilen. Loppujen lopuksi tärkeintä on strategian sisältö. Minä haluaisin kysyä esimerkiksi herra Skiklunalta erään kysymyksen. Kun te puhutte Strasbourgin julistuksesta ja asianajajien ja välttäjän koulutuksesta, keitä nämä ihmiset ovat, jotka haluatte kohderyhmäksenne? Ovatko he romaneja vai eivät? Ovatko he sekoitus näitä eri väestöryhmiä? ja mikä tässä koko organisaatiossa näiden ihmisten rooli tulee olemaan, keneltä saadaan mandaatti ja miten heidät saadaan mukaan kansallistason yhteisöihin ja miten annetaan tällaisia välitysmahdollisuuksia ikään kuin romaniyhteisölle niin, että niille annetaan eh, lisää mahdollisuuksia osallistua niihin asioihin, jotka heitä koskevat. Täällä joku sanoi, oliko se herra Ivanov, että romanien integraatio Eurooppaan, sen on oltava kahden suuntaista, on koulutettava ja lisättävä tietoisuutta sekä romanien keskuudessa että yleisen väestön keskuudessa. Ja se mitä herra Andor sanoi, niin syy siihen, että romanit ovat vielä niin syrjäytyneitä 2000-luvun sivistyneessä Euroopassa, niin syy on se, että tuhannen vuoden ajan on lyöty laimin romanit ja heidän elämänsä Euroopassa. Minä olen entinen opettaja itse. Aikaisemmin työskentelin 18 vuoden ajan koulussa opettajana. Meillä on Suomessa parhaimpia opetusjärjestelmiä. Olemme voittaneet paljon kansainvälisiä kilpailuja, niin meillä on hyvä koulutusjärjestelmä, mutta siitä huolimatta Suomessakin, puhumattakaan sitten muista koulutusorganisaatioista Euroopassa, ei ole yhtään sellaista valtiota, jossa romanien olemassa olisi tunnustettu opetusmateriaalissa, opettajan koulutuksessa tai missään. Näitä tietoa ei vieläkään anneta ja jos sitä ei jatkossa oteta mukaan, niin siinäkin tapauksessa, että teemme mitä tahansa integraatiostrategioita ja suunnitelmia hyvänsä, niin niistä ei ole hyötyä pitkällä tähtäimellä, sillä loppujen lopuksi kyse on suhtautumistavoista ja meillä on mustalaisvastaista henkeä ollut ja on yhä vielä Euroopassa. Meidän on muistettava tämä tietoisuuden lisääminen ei riitä. Kyllä tämä Dosta-kampanja on hyvä, mutta se ei riitä. Se on vasta lähtöpiste. Tämän pitää olla jatkuva rakenne, joka on mukana kaikissa koulutusjärjestelmissä. Pitää tunnustaa romaniväestö historialliseksi, perinteiseksi vähemmistöksi. Sen pitää lähteä liikkeelle päiväkotitasolta yliopistotasolle asti. Jos näin ei tehdä, niin ei voida olettaa, että 20 vuodessa romanien tilanne Euroopassa muuttuisi. Kaikkiaan riippuu siitä, minkälaisia ihmisiä on päätöksentokasemassa 20 vuoden kuluttua, jos sitä ei nyt kouluta siihen, että romanit nähdään tasa-arvoisina Euroopan kansalaisina, niin todellista muutosta ei tule, vaikka strategia olisi kuinka hyvä. Kiitos. You are speaking about, and we hope that we... Kiitos. Toivottavasti voimme tehdä yhteistyötä tässä asiassa. Tämä ei nyt liity siis ainoastaan nykyisiin päätöksentekijöihin, vaan kaikkiin niihin, jotka pitävät tätä tärkeänä. Kiitos paljon näistä puheenvuoroista ja nyt haluaisin pyytää puhujaa vähän heijastelemaan sitä, mitä täällä on sanottu. Rando, olkaa hyvä. It's difficult to reflect short. Paljon kiitoksia. On vaikea vastata lyhyesti, koska tässä on ollut hyvin tärkeitä ja monimutkaisia kysymyksiä, mutta voisin aloittaa viimeisestä. Enemmistön asenne on tärkeä asia, koska se on koskettaa tietenkin kaikkia maita, niitä missä romanit asuvat. Ruotsalainen ekonomisti Gunnar Myrdal kirjoitti niin kutsutusta mustasta kysymyksestä Amerikassa. Hän kirjoitti tästä 40-luvun alkupuolella ja käsitteli siis mustien ongelmia ja omista kokemuksistaan hän sanoi, että hyvin nopeasti aloitettuaan hän käsitti, että hänellä tai Amerikassa ei ole mustaa ongelmaa, vaan valkoisten ongelma. Ja meillä on hyvin samantyyppinen tilanne tässä, täällä. Olen samaa mieltä siitä. Siksi keskustelun ei pitäisi keskittyä vain köyhyyteen. Meidän pitäisi saada aikaan syrjinnän vastaista politiikkaa kaikilla tasoilla, sillä on olemassa hyvin koulutettuja romaneja, joilla on hyvä yhteiskunnallinen asema, mutta silti heitä voidaan syrjiä. Ja silti eräät ohjelmat, jotka tukevat koulutusta korkealla tasolla, tuottavat henkilöitä, jotka äh, eivät pääse työmarkkinoille, koska kaikilla tasoilla on olemassa syrjintää. Eli tämä on yksi ulottuvuus tästä kysymyksestä. Toinen on se, johon itse olen erityisesti keskittynyt, on köyhyys. Köyhyys on neljä kertaa suurempi romaneiden keskuudessa kuin muiden eurooppalaisten ryhmien. Ja tämä on hyvin vakava asia. Se liittyy moniin asioihin, syrjintään, marginalisaatioon, taloudellisten mahdollisuuksien puuttumiseen, koulutukseen, puutteelliseen asuintilanteeseen. Ja kuinka me voisimme sitten toimia? Me tarvitsisimme liikettä, että kaikki politiikat saataisiin liittymään yhteen, ja että kaikki toimijat saataisiin liittymään yhteen ja käyttämään samoja taloudellisia instrumentteja. Olen sitä mieltä, että osallistuminen on avainasia. Tämä ei ole jotakin, mitä me voitaisiin ratkaista vain kuluttamalla. Meidän pitää tuottaa mahdollisuuksia. Kun menin Bukarestiin, keskustelin siellä romaniryhmien johtajien kanssa. He yrittivät olla aktiivisia, käyttää sosiaalirahastoja ja heillä oli usein ongelmia saada rahoitusta. Ja olen Unkarissa tavannut samantyyppisiä ongelmia. Ja tämä on hyvin tärkeä asia, kun haluamme kehittää tulevia projekteja ja rakennerahastojen käyttöä. Tämä on yksi avainasia liittyen sosiaalirahastojen yksinkertaistamiseen. On edelleen paljon tarvetta toiminnan yksinkertaistamiselle. Nämä rakennerahastot eivät ole helposti saatavilla niille, jotka ovat hyvin marginaalisessa tilanteessa ja joilla ei ole paljon kokemusta rahoituksesta ja tällaisista rahastoista. Tämän vuoksi meidän täytyy muuttaa järjestelmää niin, että sitä olisi helpompi käyttää. Ja haluaisin sanoa myös herra Ivanoville, että on erittäin tärkeää, että ohjelmat eivät keskity etniseen lähestymistapaan, sillä mikroalueiden ekonomian parantaminen on auttanut integraatioita romaneiden yhteiskuntaan mukaanottamista eri alueilla. Tämä liittyy sosiaalisen talouden käsitteeseen. Uskon, että monilla alueilla tai mikroalueilla, missä asuu romaneja, kuten esimerkiksi Slovakiassa, Romaniassa ja Unkarissa, on erilaisia talouden muotoja, josta voitaisiin mahdollisesti tukea työllisyyttä, jossa olisi mahdollisuus saavuttaa jotakin. Tämä on sellainen aihe, jonka suhteen voisimme tehdä yhdessä työtä Tämä voisi olla hyödyllinen lähestymistapa Task, Force, task Forcelle. Ja lopuksi haluaisin sanoa, että kun meillä on tämän työryhmän ansiosta selvempi kuva tilanteesta, me voisimme ehkä kokoutua uudelleen ja pohtia seuraavia askelia. Ja sosiaalisen mukaanottamisen strategioiden puitteita. Kuten herra Ivanov sanoi hyvin selvästi, vastuu on lopulta jäsenmailla, jonka kansalaisista me puhumme. EU voi olla tässä mukana tukemassa, koordinoimassa toimintaa, jakamassa parhaita käytäntöjä. On vaikea sanoa parhaita käytäntöjä, mutta sanotaan suhteellisen hyviä käytäntöjä. Meidän täytyy lähteä jostakin. Uskon, että viimeisen kymmenen vuoden aikana on jo tapahtunut jotakin kehitystä. Ja nyt meidän pitäisi vaihtaa isommalle vaihteelle ja parantaa tämän kehityksen nopeutta. Kiitoksia hyvin paljon. Kiitos komission jäsen ja sitten herra Skikluna, ehkä sitten vastata sitten kysymyksiin. Niin. Mitä tähän mediatorin tehtävään tulee tällaisia välittäjiä tai sovittelijoita on ollut käytössä Romaniassa ja Moldaviassa jo useamman vuoden ajan. Se ei siis ole mitään erityisen uutta. Se, mitä yritetään korkean tason kokouksissa tehdä, on, että vaihdettaisiin kokemuksia ja saataisiin ehkä vähän uutta merkitystäkin, sillä tämä hahmo on joissain maissa ainakin tähän asti ollut sellainen henkilö, joka sovittelee konfliktitilanteissa vanhempien ja koulun välillä. Yleensä kyseessä on ollut tällainen koulu asiassa toimiva sovittelija Strasbourgin julistuksella pyritään nimenomaan lisäämään tehtäviä tälle henkilölle. Hän ei olisi ainoastaan sellainen, joka ratkaisee konflikteja, vaan toimii ikään kuin siltana koulun suuntaan tai terveyden hoitojärjestelmän suuntaan, jos kyseessä on terveysasia. Pitää toimia siltana, antaa tietoa ja kouluun liittyen on hyvin tärkeää, että avustetaan siinä vaiheessa, kun koulusta poistutaan. Eli tämä toimii näin Makedonian tasavallassa. Siellä on sellaisia keskuksia, joissa tämä mediatriölönä ainoastaan vastuussa siitä, että lapset menevät kouluun, vaan myös auttavat heitä koulun jälkeen, koulupäivän jälkeen tekemään sellaista työtä, missä heitä ei kukaan muu pysty yhteisössä auttamaan tai jos läksyä pysty kotona tekemään siksi, että tila ei ole. Tällainen on siis tämän tehtävän tarkoitus. Sitä haluttaisiin kuitenkin laajentaa moneen muuhunkin asiaan niin, että nämä mediatorit eivät ainoastaan auttaisi kouluasioissa tai terveysasioissa, vaan myös muilla aloilla. Niin, että näitä ihmisiä voidaan auttaa kun ollaan tekemisissä byrokratian kanssa. Liittyen sitten siihen, keiden henkilöiden pitäisi tähän työhön ryhtyä, ne olemme korostaneet sitä, että ainakin mitä terveysjärjestelmään ja koulujärjestelmään tulee, niin kyseisen henkilön pitäisi olla romani eikä muun taustainen. Jos kyseessä on työhön liittyvä asia, niin sitten voidaan keskustella siitä, kuka tähän tehtävään sopisi. Mutta näissä kahdessa yhteydessä, eli koulutuksen ja terveydenhoidon yhteydessä tämä on selvä asia. Vielä työstetään, jotain päätöksiä on tehty, mutta se, miten tämä lähtee toimimaan, siitä ei vielä ole tietoa. Ei myöskään tiedetä, kuinka moni henkilö on tarkoitus kehittää kouluttaa, sillä ei kannata kouluttaa satoja välimiehiä, jos nämä eivät saa sitten töitä tässä tehtävässä. Heidän pitää tullakin saada palkka tästä työstä ja pitää päättää, kuka palkan maksaa. Ja pitää myös päättää, kuinka monta tällaista tukihenkilöä todellakin tarvitaan pääsihteeri haluaisi edetä kovin nopeasti, sillä hän uskoo meidän muiden tavoin, että nyt on mennyt jo paljon aikaa ja aikaa on haaskattu ja nyt pitäisi mahdollisimman nopeasti tehdä jotain. Mutta kaikkia tiedämme, että kun kiirehditään liikaa, niin ehkä tulee paljon virheitä. Ja toivottavasti näin ei käy. Kiitos. Now, mistä... Kiitos ja sitten herra Ivanov saa puheenvuoron taas. Uh, uh, Kiitoksia. Puhun hyvin lyhyesti, sillä aika rientää. Haluaisin käsitellä kahta asiaa. Toinen on, kuten joku mainitsi, lähestymistapakysymys. Me usein teemme niin, että hiukan patronallisesti teemme jotakin romaneiden eteen, aivan kuin emme pääsisi tästä tavasta eroon, tästä paimentavasta tavasta. Mielestäni on tärkeää ratkaista tämä tilanne tarjoamalla mahdollisuuksia. Ihmiset tarvitsevat mahdollisuuksia toimia ja vapauksia valita Muuten me jatkuvasti kierrämme kehää ja teemme jotakin jonkun muun eteen. Toisekseen mainittiin tässä jo hyvien käytänteiden vaihtaminen. Meidän pitäisi ehkä joskus tarkastella huonoja toimintatapoja. Meidän pitäisi joskus ehkä miettiä sitä, mitkä asiat ovat huonoja ja mitä ei pitäisi ainakaan toistaa. Tämä on vaikeaa, sillä se tietenkin liittyy siihen, että miksi me olemme täällä käsittelemässä tätä ongelmaa, mutta se voisi antaa paljon tärkeitä oppeja meille. Kiitoksia. Kiitos. Ja nyt aloitamme toisen osan paneelia ja aloisin. Pyytän näitä panelisteja tulemaan tänne eteen. Ja ensimmäinen puhuja, olkaa hyvä. Ensimmäinen puhuja on Isabel Mihalas. Olkaa hyvä. Kiitos oikein paljon. Minä edustan täällä Unkarissa toimivaa romani oikeuksien ihmisoikeuskeskusta. Haluaisin vähän palata vielä tähän koko prosessiin, kun puhutaan romanistrategiasta sosiaalisen integraation edistämiseksi. Tämä on hyvin tärkeää. Eilen jo moni kollegani, erityisesti Livia Jaaroka, puhui tästä, eli tässä osin tulee nyt toistoa, mutta haluaisin kuitenkin vielä vähän selkeyttää sitä, mistä joidenkin mielestä pitäisi olla kyse tammikuun lopulla 2008 Euroopan parlamentin päätöslauselma, joka koski eurooppalaista romanistrategiaa, mainitsi, että EU-ssa romanit kärsivät syrjinnästä ja on rakenteellista syrjintää, köyhyyttä, yhteiskunnallista syrjintää ja myös syrjintää, joka pohjautuu sukupuoleen, ikään, vammaisuuteen ja seksuaaliseen suuntautumiseen, vaikka on ponnisteltu romanin aseman parantamiseksi, niin yhteisön asema ei ole parantunut EU:ssa eikä Euroopassa muuallakaan. Heitä vielä syrjitään institutionaalisti ja on mustalaisvastaisuutta, niin kuin Miranda sanoi, ja paljon köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä, eh, segregaatiota, asumisasioissa on väkivaltaa poliisin toimesta. Poliisi on hyökännyt romaniasutusten kimppuun. Jatkuvasti on ollut uutisia tästä asiasta, tähän asiaan liittyen. Se, että ei tuomita romanivastaisuutta johtaa siihen, että syntyy sellainen ilmapiiri, jossa ei kunnioiteta ihmisoikeuksia. Euroopan romanistrategian tarve on jo mainittu monissa kansanlaisjärjestöissä Euroopan parlamentissa. Ja nyt haluaisin taas kiittää Livia Jarokaa tästä hienosta aloitteesta, että tehdään päätöslausuma esitysasiaa koskien. Se on erinomainen kuitenkin tänä päivänä Euroopan toimii elimillä tuntuu olevan vähän erilaiset näkökannat tai ainakin se tapa, millä tämä asia esitetään, sitä voi tulkita eri tavoin. Euroopan parlamentti on esittänyt eurooppalaista romanin integroitumisstrategiaa. Euroopan komissio on julistanut eh, puitteet kansallisille ohjelmille Euroopassa keskuksissa on sitä mieltä, että ihan otsikosta riippumatta prosessin lopputuloksena pitäisi olla Euroopan tai EUn strategia, jossa maksimoidaan resurssit, astetaan tietyt vaatimukset kansallisille strategioille ja vaaditaan, että jäsenvaltiot käyttävät valiovertailua ja seurataan myös inklusiostrategioiden täytäntöönpanoa. Siksi EU-strategian pitäisi tehdä kohdentia politiikkaa, sen pitää olla täydentävää, sen pitää olla myös koordinaatioväline, jotta voidaan pystyä toimimaan vertailuperiaatteelta. Tämä tarkoittaa sitä, että komission pitäisi olla koordinaatio mentorina näissä ponnisteluissa ja sen pitäisi ohjata jäsenvaltioita panemaan täytäntöön kansalliset strategiansa. Tätä varten tarvitaan pysyvä eh, task force. Tällä hetkellä se on vain väliaikainen ja se sitten koordinoisi strategian täytäntöönpanoa, päättäisi indikaattoreista eh, ja, ja valivertailusta, jotta voitaisiin jatkuvasti raportoida prosessista romanifoorumin pitäisi varmistaa se, että korkean tason viranomaiset ovat mukana jäsenvaltioista ja valtioista neuvostosta. Näin voidaan käyttää hyväksi hyviä kokemuksia EU-maista ja myös hakijamaista. varmasti kollega Kosovosta, joka mainitsi sen, että liittyminen laajentuminen ja hakija maat on huomioitava, on varmistettava koordinaatio, huomioitava olemassa olevat aloitteet. Meillä oli romani inkluusio vuosikymmen, OECD ja Ety ja romani ohjelma Euroopan neuvostosta. Strategiassa pitäisi olla selvät tavoitteet ja arviointikriteerit, indikaattorit. Se pitäisi tehdä sellaiseksi, että romanit voivat itse olla vastuussa oman tilanteensa parantamisesta ja pitää torjua sitä syrjintämekanismia, joka tekee mahdottomaksi romanille teitä kohdiste, kohdeltaisiin yhdenvertaisesti. Tarvitaan toimintaa kansainvälisen ihmisoikeusperiaatteiden pohjalta on torjuttavaa rakenteellista syrjintää koulutuksessa, eh, terveydessä, asumisessa ja sukupuoliasioissa. Pitää paneutua mustalaisvastaisuuteen, tarvitaan rasismin vastaisia kampanjoja EU-tasolla ja on vaadittava, että jäsenvaltiot tekevät samoin maiden tasolla. Kaikkiin välineisiin on ottaa mukaan sopimusvelvoitteet sille, että otetaan syrjimättömyys käyttöön ja millään EU-rahoilla ei saa osallistua syrjinnän edistämiseen, jotta voitaisiin käyttää hyvin rahavarat EU-strategialla pitäisi lisätä rahankäytön tehokkuutta ja varmistaa se, että teho, rahankäyttö liittyisi suoraan eh, näihin tavoitteisiin pitää asettaa päätavoitteet, joissa romanit ovat mukana myös ohjelmakaudelle, joka kestää vuoden 2020 asti. Tarvitaan arviointimekanismit sosiaalisen inkluusion alalla, työllisyyskysymyksissä ja sukupuolten tasa-arvossa ja tarvitaan indikaattoreita ja on annettava tukea täytäntöpano-ohjelmien tutkimiselle. Tarvitaan kuloista tiedon keruuta niin, että saadaan hyvin eritetyt tiedot ja voidaan seurata ohjelmia. Monet jäsenvaltiot mielenkiintoisella tavalla keräävät nyt jo tilastotietoa eri kansallisista toimista, mutta niiden pohjalta ei kuitenkaan sitten laadita kohdennettuja hankkeita ja ohjelmia. Tästä esimerkkinä la, lasten hoitoon liittyen me olemme tutkineet huostanuttuja lapsia. Olemme havainneet, että Romaniassa oli tietoa lasten etnisestä taustasta, koska on lomake, johon on laitettava tieto etnisestä taustasta, mutta tätä ei kuitenkaan ole koskaan käytetty tätä tietoa sitten politiikan tekemisen tarkoituksiin keskitetysti. Jäsenvaltioiden pitäisi kuitenkin laatia sellainen suunnitelma, jonka pohjalta voitaisiin pyrkiä tiettyihin tavoitteisiin koulutuksen vuoteen 2020 mennessä. Me haluaisimme, että tällä tasolla oltaisiin mukana. Jäsenvaltioiden pitäisi kerätä tilastotietoja koulussa käynnistä, koulun keskeyttämisestä, koskien roman lapsia ja sitä, milloin roman lapset ovat segregoidussa kouluissa ja niin poispäin. Lopuksi sanoisin vain, että strategian pitäisi antaa romaneille itselleen toimintamahdollisuuksia, kun seurataan kansallisten strategioiden täytäntöönpanoa. Tähän tarvitaan positiivisia toimintaa, suunnitelmia, tarvitaan myös varoja romanikansalaisjärjestöille, jotta voidaan valvoa eh, hankkeita, suuri osa niistä operatiivista hankkeista, jotka tunnen eri maista, niissä on teknistä apua julkisille viranomaisille, jotta voidaan rahoittaa näitä hankkeita. Ei kuitenkaan ole mitään erityisrahaa tähän rakennerahastosta tai eri operatiivista hankkeista, jotka asettaisivat etusijalle teknisen avun antamisen kansalaisjärjestöille, jotta nämä voisivat saada EU-rahoja käyttöönsä ja sitten toisaalta olisi myös hyvin tärkeää, että kansallisjärjestöt voisivat valvoa siten, sitä, miten nämä kansalliset strategiat pannaan täytäntöön. Thank you, Isabel. I think it's a very clear uh, collection. Kiitos Isabel, tämä oli todella selvä selvitys siitä, minkälaisia vaatimuksia on tämän strategian liittyen. Tiedon keruusta ei ole kovinkaan monta kertaa täällä puhuttu. Tämä on kuitenkin avainkysymys se, että pystytään keräämään tietoja kuitenkin toimimaan tietosuojadirektiivien mukaisesti. Muut asiasta siis on keskusteltava, mutta olen myös samaa mieltä kanssanne, että jotta politiikassa voidaan lähteä liikkeelle seikoista, niin meidän on kerättävä tietoja Tämä on hyvin tärkeä aspekti, mainitsitte muutenkin tärkeitä seikkoja. Ja sitten seuraava, Andriani Papadopoulo, joka edustaa eh, Kreikan oikeusasemiestä. Olkaa hyvä. Eh, eh, hyvää huomenta kaikille. Eilen olin mukana keskusteluissa ja kuulin koko joukon näitä argumentteja, joita esitettiin, ja olen vakuuttunut siitä, että unionin yksi keskeinen strategia romaniväestön osallistamiseksi on suuntaa antava jäsenvaltioille ja sen toteuttaminen on sitovaa. Näin voitaisiin saada aikaan muutos romaniväestön parissa koko Euroopassa. Meidän oikeusasiamiehemme on tutkinut tapauksia, jotka liittyvät tähän yhteisöön alusta saakka. Siitä lähtien, kun hänet nimettiin oikeusasiamieheksi ja vastuulliseksi tasa-arvokysymysten valvomisessa. On ollut konkreettisia pyrkimyksiä ja järjestelmällisiä pyrkimyksiä, jotta onnistuttaisiin osallistamaan romaaniväestö kokonaisuudessaan. Oikeusasiamies on perehtynyt konkreettisiin tapauksiin, raportteihin, jotka sisältävät myöskin konkreettisia ehdotuksia. Ja joka vuosi laadimme mietinnön, jonka esittelemme parlamentille. Tältä pohjalta haluaisin todeta seuraavaa. Ensinnäkin jopa mikäli kaikki Euroopan jäsenvaltiot toteuttavat tasa-arvoista kohtelua vähemmistöjen osalta ja tunnustavat, miten tulisi toimia tasa-arvon saavuttamiseksi. Kuitenkin on olemassa jäsenvaltioiden välillä suuriakin eroja romaniväestön kohtelussa. Tietenkin jokapäiväiset olosuhteet poikkeavat eri maissa, on kulttuurisia ja historiallis- historiallisia eroja ja myöskin erilaisia tasoja, mitä tulee romaniväestön integraatioon. Esimerkiksi Belgiassa ei ole leirejä. Romaniassa, Bulgaariassa ja Kreikassa näitä leirejä on. Ja tästä syystä yksi Euroopan unionin strategian tulee olla hyvin laaja, jotta sen puitteisiin mahtuvat eri tasot, mutta samanaikaisesti sen täytyy olla myöskin hyvin tiukkaa. Eikä voida sallia, että maat jäävät kädet ristissä passiivisesti odottamaan. Mitä sitten tapahtui 70-luvulla ja nyt on olemassa ponnisteluja tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Teema aihepiiri on kuitenkin hyvin monimuotoinen ja haastava. Sitä paitsi tätä ajan kuluessa tätä seikkaa ei ole pidetty aina etusijalla, on menetetty kiinnostus tätä tavoitetta kohtaan myöskin varojen myöntämisen osalta ja tämä on estänyt menestystä moneltakin osin, esimerkiksi asuntokysymyksen järjestämisessä. Kreikassa romaniväestön tilanne ei ole ainutlaatuinen eikä tasa, tasainen on joukko romaniväestöä, joka on täysin integroitunut ja osa on sitten täysin yhteiskunnan ulkopuolella. Mutta tilanne kreikkalaisen romaniväestön osalta on huomattavasti parempi kuin maahanmuuttajaromanien osalta. Toki olosuhteet ovat hyvin alkeelliset. Sitä paitsi ei voida hyväksyä niitä toimia, joita toteutetaan koska niillä on hyvin vakavia seurauksia niille leireille, joissa romanit asuvat. Hallituksen ei pidä tehdä eroa romaaniväestön osalta, mitä tulee kansalliseen alkuperään. Toisaalta on olemassa myöskin pyrkimys romaaniväestön, kreikkalaisen romaaniväestön ja sitten maahanmuuttajan romaaniväestön kohtelun osalta. Kreikassa on paljon henkilöitä, joilla ei ole henkilöpapereita ja on hyvin vaikea tehdä ero kreikkalaisen romaanin ja siirtolais- tai maahanmuuttajaromanin välillä, varsinkin kun paljon sekaavioliittoja on syntynyt. Meillä on laaja asuntoongelma molemmille romaaniryhmille tukia annetaan ainoastaan kreikkalaissyntyisille romaneille. Riippumatta lain edellyttämistä velvoitteista eh, näitä, näiden eh, päätösten tulisi koskea kumpaakin romaaniryhmää. Minun on tuotava esiin muutamia eroja, jotka vallitsevat näiden kahden ryhmän välillä – esimerkiksi koulutuksen, työllisyyden ja asuntoolojen ja sosiaalipalvelujen osalta. Jos tarkastelemme asuntokysymystä, kreikkalaiset romaanit, jotka asuvat laillisesti suurkaupunkien tietyissä kaupungin osissa, heidän tilanteensa ei poikkea kovinkaan suuresti kreikkalaisväestön tilanteesta. Nämä, näiden täytyy toki kamppailla saadakseen maaperää yhteisöjensä laajentamiseksi. Ja joskus eh, hallinnon kielteinen toiminta voidaan kokea syrjintänä. Viime kuussa vierailin Pohjois-Kreikassa erään romaaniyhteisön parissa, jossa romaani yksilöt olivat saaneet lainoja asuntorakentamista varten. Tämä on ollut varsin menestyksekäs hanke joissain osin Kreikkaa, muualla ei niinkään mutta tällä alueella, jossa kävin, me menimme sinne perehtymään tilanteeseen, koska olimme saaneet valituksia ihmisiltä, jotka olivat rakentaneet itselleen talon, mutta eivät kyenneet maksamaan lainojaan takaisin. 250 lainaa myönnettiin ja kaikki nämä lainat käytettiin talojen rakentamiseen ja ostamiseen. Talot olivat hyvin viehättäviä, minä oikein yllätyin, koska olin nähnyt tämän asian rumemman puolen. Mutta tässä tapauksessa romaniväestö ajatteli, että ehkä heille annettaisiin nämä lainat anteeksi ja tästä syystä eivät lyhentäneet lainojaan. Ja hallituksen täytyy puuttua asiaan. Meillä on siis sisäministeri, joka myönsi nämä lainat, mutta valtiovarainministeriön täytyy maksaa pankeille niissä tapauksissa, joissa lainoja ei lyhennetty. Ja eräät romaanit olivat velkaa välittäjille esimerkiksi tuhannen euron velka tällaiselle välittäjätaholle. Ja näissä tilanteissa ihmiset menettivät talonsa, koska eivät olleet kyenneet suorittamaan eri maksuja. Ja sitten me käännyimme ministeriöiden puoleen, jotta toisella kädellä ei annettaisi ja toisella äh, kädellä otettaisi pois, jotta nämä ihmiset voisivat äh, pidentää lainojensa maksuaikoja, pienentää maksueriä ja tällä tavoin olemme saaneet menestystä myöskin näissä hankkeissa. On syytä korostaa, että kun hallitus osoittaa kiinnostusta ja kun yksilöt ottavat vastuunsa vakavasti, voidaan löytää sellaisia mekanismeja, joilla sovitellaan asioita yhteen ja näin päästään hyvin lopputuloksiin. Toinen sektori, jossa ei ole eroa kreikkalaisten ja maahanmuuttajaromanien välillä – liittyy näihin hallin, yhteisöjen hallinnassa olevien maa-alueiden laajuuteen. Tässä on ollut tiettyä, tietynlaisia ongelmia, varsinkin Pohjois-Kreikassa. Meillä on Pohjois-Kreikassa täysin romaanien asuttama kaupunki, jonne on rakennettu ilman lupia. Ja tämä on tuonut esiin erilaisia ongelmia. Kiinteistöt on laillistettava ja on alistettava rakennustyö olemassa olevien normien mukaiseksi. Halusin todeta tämän kertoakseni teille, jotta ymmärtäisitte, että ongelmat romaniväestön parissa eivät ole samanlaisia kaikissa jäsenvaltioissa. Eli yhtä ainoata ratkaisumallia ei voida soveltaa, vaan täytyy ottaa huomioon eri maissa vallitseva todellisuus. Esimerkiksi nämä laittomasti rakennetut talot romaniväestö, jolla ei ole omistusta, tontteihin, e, heidän osaltaan täytyy ryhtyä toimenpiteisiin, jotta nämä alueet voitaisiin integroida olemassa olevaan rakennuskantaan, jotta he voisivat nauttia palveluista, ka- kaasu, valo, sähkö, koulut, jätehuolto, vesiviemäri ja niin edelleen. Myös on olemassa koko joukko romaneja, jotka asuvat laittomissa leireissä. Tämä väestö asuu hökkeleissä, jotka on rakennettu ties mistä jätemateriaalista, muovista, puusta, levyistä Ja tietenkään tämä ei ole riittävä suoja ja muodostaa suoranaisen uhan heidän hengelleen. Siellä ei ole valoa, ei juoksevaa vettä, ei WC-mahdollisuuksia, eikä siellä voi viettää ihmisarvoista elämää. Todella valitettavissa olosuhteissa joutuu romaniväestö näissä laittomissa leireissä elämään. Meidän tulisi taata riittävät palvelut, mutta paikallisten viranomaisten tulisi ottaa vastuu harteilleen. Lain mukaan viranomaisilla on velvollisuus luoda asutuspaikkoja romaniväestölle, jotka ovat siirtymässä paikasta toiseen. Voidaan näitä asutusalueita suunnitella ja, ja rakentaa. En pidä sanasta leiri Minusta se ei ole oikea termi. Mikäli nämä rakennelmat, niitä ei voida muuttaa pysyviksi asumuksiksi, niin näistä leireistä tulee hyvin pian gettoja. Ja mikäli on kyse pienestä yhteisöstä, olisi paljon parempi, että paikallisviranomaiset turvautuisivat johonkin muuhun vaihtoehtoon kuin leiriin, jotta näin voitaisiin taistella tätä hyvin hankalaa tilannetta vastaan. Mutta tällä hetkellä emme voi tehdä muuta, koska nämä väestöryhmät ovat hyvin suuria, eikä voida rakentaa taloja heille kaikille. Pyydän teitä tiivistämään, koska aika rientää. Sanoisin vielä seuraavaa, että on muutettava romaneväestön elinolosuhteita ja tällä tavoin voimme myöskin muuttaa ihmisten asenteita. Puhuimme eilen stigmatisaatiosta ja, ja muista kielteisistä asioista. Olen itse sitä mieltä, että rasismi ja syrjintä lisääntyy niissä olosuhteissa, kun ihmiset tuntevat olonsa uhatuiksi. Ja kun ihmiset eh, tuntevat eh, tätä uhkaa, tuntevat tämän uhkan koskevan heidän elämäntapansa. Kukaan ei nouse, nouse yhtenä päivänä aamulla ja sano, että minä vihaan romaaneja, vaan tällaista vihaa syntyy silloin, kun tunnetaan uhkaa tai omassa kaupungin osassa poltetaan auton renkaita. On puhuttu rikollisuudesta. Romaniväestö ei synny rikolliseksi, vaan se joutuu turvautumaan joskus laittomiin toimiin selviytyäkseen. Sillä ei ole muuta muita vaihtoehtoja, ovet ovat suljettuja heille ja tällaisessa tilanteessa astuu kuvaan valtioiden vastuu. Romaniväestön elämänolosuhteita on muutettava ja syrjintää mm, vastaan on taisteltava, on vältettävä tämänkaltaisten tuntemusten syntyä, ja tässä viittaan jälleen kerran koulutuksen merkitykseen. En näe muuta ulospääsyä tästä romaaniongelmasta, paitsi koulutuksen avulla. Viime viikolla eräs nainen tuli toimistooni, hänellä ei ollut asiapapereita, ja hän halusi meidän puuttuvan asiaan, jotta hän saisi kansallisuuden ja kansalaisuuden ja paperit. Tutkin hänen tapauksensa, suoritin muutamia puheluja, jotta saisin hänet ainakin lääkäriin, koska hän ei selvästikään voinut hyvin. Sitten seuraavana päivänä hän tuli ja ajattelin, että no mitä hän nyt taas tahtoo. Hänellä oli kaksi lasta mukanaan ja hän tuli saattamaan erästä naista, joka myöskin halusi selviyttää tilanteisensa. Kysyin, miksi lapset eivät ole koulussa. Heillä ei ole papereita. Kuka teille sanoi, että eivät he voisi mennä kouluun ilman papereita? Kreikassa lapsi voi mennä kouluun, vaikka hänellä ei olisi papereita ja vaikka hänen tilanteensa olisi vaikea. Minä oikein suutuin ja sanoin, että haluatteko te, että 10-20 vuoden kuluttua lapsenne ovat samassa tilanteessa kuin te itse. Jos lapset eivät mene kouluun, he ovat samassa tilanteessa kuin te. Menkää huomenna ja kirjatkaa lapset kouluun. Minä menin kouluun ja koulun johtaja pyyti papereita nainen totesi, minä olin hyvin hämmästynyt ja joudun puuttumaan tilanteeseen, jotta koulun johtaja ymmärtäisi tämän tilanteen. Eli tällä haluaisin sanoa, että kun ryhtyy aloitteisiin ja vakuuttaa ihmiset sanomalla heille, mitä heidän on tehtävä tilanteen muuttamiseksi, ei pidä sallia, että romaanilapset, jos ei pane romanilapsia kouluun, se on rikollista, koska näin pilataan heidän mahdollisuutensa. Meidän täytyy antaa romaneille mahdollisuus koulutukseen. Kiitos. Olen todella pahoillani, että meillä on aikaa näin rajallisesti. Oli kovin tärkeää kaikille voida nähdä, kuinka hankala ja monimutkainen tilanne kentällä on. Me puhumme strategiasta, mutta mitä se tarkoittaa, kun ajatellaan näitä konkreettisia ongelmia, miten niitä voidaan ratkoa, miten Euroopan tasolla voidaan auttaa niitä, jotka aktiivisesti toimivat kentällä ja pyrkivät auttamaan. Kiitos näistä hyvin konkreettista esimerkkeistä. Ja seuraavaksi kääntyisin Pierre Parsin puoleen pyytäisin häntä pitämään esityksensä ja sitten meillä jää ihan pieni hetki aikaa vielä keskustella, muutama minuutti, mutta ehkä tämä jotenkin onnistuu. Kiitos ja olkaa hyvä. En tiedä, onko tämä hyvä vai huono asia, että puhun viimeisenä, mutta joka tapauksessa kiitän teitä eurooppalaisen ihmisoikeusjärjestön AEDH puolesta, että te olette kutsuneet minut. Meihin kuuluu 25 ihmisoikeusjärjestöä ympäri Eurooppaa. Pyrin puhumaan hiukan eri näkökulmasta, muistuttamaan muutamia asioita. En mene nyt yksityiskohtiin, vaikka minulla on paljon asioita sanottavana. Aivan yksinkertaisesti haluaisin muistuttaa, että tapahtumat, joita Ranskassa tapahtui kesänä 2010, olivat hyvin valitettava poliittinen viesti monille maille. Ajateltiin, että vaikka romanit ovat Euroopan unionin kansalaisia ja vaikka Euro- ne ovat Euroopan unionin jäsenmaan kansalaisia, heillä on samat oikeudet kuin kaikilla muillakin, oikeus suojeluun esimerkiksi. Mutta valitettavasti heillä on yksi asia, joka on heille yhteinen. Usein he ovat köyhiä ja usein eri maat käyttävät heitä syntipukkeina erilaisissa taloudellisissa ongelmissa. Ja tässä ei ole kovinkaan paljon riskiä koska väestöryhmä on usein marginaalissa ja usein he joutuvat poliittisten toimien uhreiksi. Kun ajatellaan, että heidät yhdistetään levottomuuteen, turvattomuuteen ja muihin tällaisiin asioihin, se on aika järkyttävää. Ovatko he todella kanavarkaita tai taskuvarkaita? He valtaavat luvatta julkisia alueita, vaikka <clears throat> heille annetaan lupa olla jollakin alueella. Ja kun he ovat saaneet luvan johonkin alueeseen, heidät voidaan ohjata muualle, kun aluetta halutaan käyttää urbaaniseen kehitykseen tai muuhun. He eivät usein ole näkyviä. Me haluamme, että he katoisivat. Ja tämä ei ole mikään uusi asia. Näin on tapahtunut jo 1800-1900-luvulla. Ja natsien vallan alla he olivat kansanmurhan uhri. Tällainen syrjintä, xenofobia ja se, että haluamme, että he kantavat jonkunlaisen syntipukin roolin, on vaikea sosiaalinen ongelma. He ovat etnisen syrjinnän uhreja, erilaisten ongelmien syntipukkia, köyhyyden, epätasa-arvon, taloudellisten ongelmien. Ranskassa tapahtunut tänä kesänä ei ollut yksittäinen tapaus Euroopassa. Monet ihmiset, joita ajatellaan ää, romaneina, olivat usein ranskalaisia, ranskan romaneja. He kulkivat paikasta toiseen ja heidän ää, leirejään siis kesällä tuhottiin ja tyhjennettiin. Ja tällaisia samanlaisia tapahtumia tapahtui monessa muussa maassa, kuten esimerkiksi Italiassa, jossa monia romanian romaneja oli siirretty maasta pois ja leiriä oli purettu. Ja tämän lisäksi se, mitä Ranskassa tapahtui, sitä italialainen ministeri käytti hyväkseen ja pyysi Brysselissä lupaa karkottaa romaneja myöskin. Ja Tanskassa tapahtui samantapaisia asioita. Ja Kreikassa myöskin on hyvin brutaalisti purettu leirejä ja siirretty ihmisiä. Usein otetaan biometrisiä tunnisteita ihmisistä, ja tämä on hyvin huolestuttavaa. Meidän järjestömme on hyvin huolissamme tässä toiminnasta, ja tällä hetkellä Saksa lähettää Kosovoon romani lapsia, jotka puhuvat saksaa, ja tämä on hyvin vaarallinen. Euroopan neuvosto on osoittanut tämän toiminnan riskit. Olipa maa mikä tahansa, Unkari tai Bulgaria, nämä henkilöt usein on käsitetty omaksi ryhmäkseen, erilliseksi ryhmäkseen, jolla on erilainen elämäntapa ja tietyt elinalueet. Ja tätä ajatusta pitävät yllä poliitikot mielikuvissamme, vaikka todellisuudessa nämä ryhmät maantieteellisesti ja alkuperältään ovat hyvin erilaisia Euroopassa ja muuallakin maailmassa. Meidän ei ole asia sanoa, keitä romanit ovat. Tämä on romaneiden oma asia. Heillä on oikeus elää niin kuin he haluavat elää, niin kuin ovat valinneet elää. Ja tämä liittyy meidän yhteisiin arvoihimme, siihen, että elämme yhdessä. On selkeää, että romaneja syytetään usein siitä, että he valtaavat alueita, jotka eivät kuulu heille. Usein heitä ei haluta, heidän pitäisi olla näkymättömiä, heidän oikeuksiaan poljetaan. Ja kansainväliset sopimukset, joita Euroopan unionin arvot kannattavat, Anteeksi, niin, te sanoitte, että minun pitäisi puhua nopeasti, joten puhuin nopeasti. Pyrin niin, no minulla on siis vähän aikaa. Niin, eli mitä tulee siis sosiaalisen integraatioon? Euroopan parlamentti on tehnyt tästä mietinnön ja äh, ihmisoikeusten julistus antaa jokaiselle äh, henkilölle samat oikeudet ja vapaudet. Teen nyt muutamia lainauksia tästä perusoikeuskirjasta. Ihmisarvo on loukkaamaton, sitä täytyy suojella ja kunnioittaa kaikilla ihmisillä. Euroopan unionissa on oikeus matkustaa ja oleskella vapaasti eri maissa. Jokaisella ihmisellä on oikeus turvallisuuteen, yksityiselämään, perheelämään. Kaikilla ihmisillä on oikeus koulutukseen, oikeus työskennellä. Kollektiiviset karkoitukset ovat kiellettyjä, kaikilla ihmisillä on sama arvo ja kaikki syrjintä on kielletty. Unioni on uskonnollinen ja kulttuurillinen monimuotoisuus ja tämä on tosiasia oikeudellisella tasolla. Unioni tunnustaa oikeuden asuntoon, terveydenhuoltoon ja sosiaaliapuun. Kaikilla ihmisillä on oikeus äh, olla puolustettuja, jos heitä kohtaan tehdään epätoivottuja toimenpiteitä. Kaikilla ihmisillä on oikeus siihen, että he saavat tehdä kantelun, jos heidän oikeuksiaan on loukattu. Näitä oikeuksia pitäisi taata kaikille. Meidän pitäisi muuttaa se, mitä komissaari Spida sanoi Italian tapahtumista. Tämä ei ollut yksittäinen tapahtuma. Rasistinen väkivalta – on populismin ruokkimaa, ja se ruokkii populismia, kuten olemme huomanneet. Tämä tilanne on sellainen, että Euroopan unionin rooli on torjua tämä ilmiö. Miten me voimme puolustella sen, että lasten asumukset tuhotaan, kun yhteiskunta ei tarjoa heille mitään tilalle? Miten hyväksymme sen, että Heidät laitetaan erityiskouluihin tai jonnekin sisäoppilaitoksen väkisin. Ja miten voidaan ajatella, että nykyisin edelleen tehdään sterilisaatioita romaninaisille. Meidän pitää olla hyvin tarkkaavaisia ja hyvin varovaisia, sillä tämä ei ole kovin kaukana siitä, että ajatellaan, että joku väestöryhmä on sellainen, että sitä ei voi integroida eikä hallinnoida. Tämä loukkaa ihmisyyttä vastaan niin me menemme hyvin pahoja asioita kohti. Meidän pitää ottaa huomioon se, mitä YK, Euroopan neuvosto, Euroopan unioni ja muut kansalaisjärjestöt ovat sanoneet. Mitä tehdä, että voisimme turvata ne oikeudet, joista puhuin? Ensinnäkin meidän pitäisi varmistaa, että ne miljardit eurot, joita käytetään, käytetään hyvin. Ne pitäisi käyttää niin, että ne voidaan jäljittää ja identifioida ja läpinäkyvästi ei vain Euroopan unionin tasolla, mutta myöskin niiden saajien tasolla ja eri kansalaisjärjestöjen tasolla. En nyt yksityis, mene yksityiskohtiin. Hyvien palveluiden tarjoaminen kaikille väestöryhmille on tärkeää. Jos olemme sitä mieltä, että kaikki toimet pitää tehdä mahdollisimman paikallistasolla. Mitä sitten tehdä, kun mitään ei tapahdu? Mitä tapahtuu, kun paikallisviranomaiset Ranskassa tai Englannissa tai muissa maissa antavat väestöryhmille ähm, jotakin ähm, maa-alueita, joita he voivat, voivat käyttää, mutta mitään ei todellisuudessa tapahdu. Mitä tehdä? Tämä tarkoittaa että paikallisviranomaisten tasolla pitäisi käyttää karenssimahdollisuutta, niin että olisi mahdollisuus todellisesti oikeudellisen toimin puuttua tilanteeseen. Ja uskon, että nykyisin meillä on tarvetta tähän. En nyt palaa mediaatioasiaan, koska sitä käsiteltiin äsken erittäin hyvin. Toisaalta täytyy turvata pääsy oikeuspalveluihin, mahdollisuus tehdä kantelu, että jokainen ihminen saisi oikeutta ja sosiaalista oikeutta, ja että tuet olisivat todellisia, että kaikki ihmiset tuntisivat tilanteensa, ja ettei olisi mitään erityisiä eri toimenpiteitä. Lopulta oikeus liikkuvuuteen pitää tunnustaa, on paradoksaalista, että sellaisella hetkellä kun Euroopan unioni tukee kansalaisten liikkuvuutta, minä olen kuunnellut nyt Belgian puheenjohtajakauden aikana monia seminaareja, joista puhutaan kansalaisten liikkuvuudesta. On siis paradoksaalista, että kun tällaisesta asiasta puhutaan, kansalaisten liikkuvuus on hyvin haavoittuvainen samaan aikaan ja se hyväksytään. Onko tämä hyväksyttävää? meillä on 10 tai 15 miljoonaa Euroopan unionin kansalaista, jotka asuvat muualla kuin omassa synnyinmaassaan. Se, että on riski, että he haavoittavat jonkin maan taloutta tai sosiaalihuoltoa, tämä on hyvin pieni todennäköisyys. Me pyrimme voittamaan syrjinnän ja köyhyyden, eikä tässä ole kysymys mistä prosenttiluvuista, kysymys on ihmisistä. Kaikilla ihmisillä on oikeudet. Nyt on aika tehdä hyviä toimia niin, että 10 miljoonaa Euroopan unionin kansalaista pääsisi köyhyydestä pois ja nämä kansalaiset voisivat elää arvokkaasti, ihmisarvokasta elämää, kuten muut kansalaiset, ja että heillä olisi kaikki oikeudet ja mahdollisuus valita elämäntapansa. Kiitoksia. Uh, thank, you very much for your Kiitos oikein paljon tästä puheesta. On totta, että talouskriisi ja kirjat taloustoimenpiteet vaikuttavat ihmisiin kaikkialla, myös romaneihin, sillä suvaitsemattomuus kasvaa. Tiedän, että tästä esimerkkejä. Tämä oli oikein tärkeä viimeinen puheenvuoro tässä kuulemistilaisuudessa. Nyt on hyvin vähän aikaa enää ja voidaan ottaa joitain kommentteja, ajatuksia, kysymyksiä ja sitten pyytäisin panelisteja vastaamaan niihin. Ensinnä Livia. Sinä voit olla ensimmäinen ja sitten Johannes Svedenik Unicefista haluaisi myös käyttää puheenvuoron tässä paneelissa. Täällä nyt kerätään vielä näitä puheenvuoroja. Puhukaa lyhyesti, sillä aika on enää vähän ja tulkit poistuvat täältä ja heitä todella tarvitsemme, jotta voimme keskustella. Niin, ihan lyhyesti aikaisemmin en viitsinyt puhua, koska aina puhun liikaa. Nyt ihan lyhyesti haluaisin kiittää teitä tästä esityksestänne, sillä täällä kuulemista tilaisuudessa odotimme juuri tätä näkökulmaa, mistä te puhuitte. Tämän me haluaisimme kaikilta puhuilta kuulla, sillä näin asiassa päästään vähän eteenpäin. Mutta aika on hyvin vähän, joten tässä nyt pitää toimia niin asiasti kuin te olette tehnyt tänään. Ja sitten haluaisin onnitella teitä kiinni, sillä hyvin harvoin kansallisella tasolla ymmärtänyt näitä asioita niin hyvin kuin te ymmärsitte ilman, että teitä kuitenkaan tunnettaisiin. Te ette ollut aikaisemmin missään konferenssissa. Olisi hyvä saada kentältä palautetta niin kuin te annoitte nyt meille. Olisi hyvin tärkeää, että ne ihmiset, jotka todella tekevät jotain, voisivat käyttää puheenvuoron, jolla on jotain sanottavaa. Ja sitten te, herra Bars, haluaisin esittää kysymyksen. Sanoitte, että vaikka esitetään toimia viranomaisille, niiden ajamista, niin tässäkin tapauksessa hyvin vähän tapahtuu. Minä haluaisin kysyä, minkälaisia toimia te pyritte edistämään Ranskan viranomaisten suuntaan. Teillä oli 25 järjestöä tässä sateenvarjojärjestössä ja sitten jos ajatellaan romania, ei täällä vain bulgarinaiset ja romaniaiset romanit kärsi näissä maissa, vaan myös itse ranskalaiset romanit. Ja sitten vielä kun kävin näillä eri laittomilla leireillä Italiassa ja Kreikassa ja Ranskassa, niin ainoa asia, mitä sain itse romanilta kuulla, oli, että ainoastaan lääkärit ilman rajoja käy heidän luonaan päivittäin. He ovat ainoat, jotka siellä käyvät. En ole koskaan kuullut, että mikään romanijärjestö tai muu järjestö olisi käynyt näillä reille auttamassa ihmisiä, joilla ei ollut mitään mukanaan. Heillä ei ollut rahaa eikä mitään paikkaa, missä asua. He menivät tietysti lähimpään Eh, metsään lähimmän moottoritien viereen ja sinne sitten leiriytyvät. Ja hyvin, hyvin, hyvin harvoin mikään näistä järjestöistä, joka on puhunut, kertoo, miten näitä ihmisiä autetaan. Puhutaan hyvin paljon tietoisuuden lisäämisestä. Kyllä, tietoisuutta tuodaan lisää medioissa, mutta hyvin huonolla tavalla. Miksi eivät nämä järjestöt pyri jotenkin puhumaan tietosvälineiden roolista? Paras kampanja voisi olla se, että meidän objektiivinen mediamme, josta kaikki maksamme Euroopan kansalaisena aina silloin, kun jotain Eh, jostain television katsosta maksamme erilaisten pakettien muodossa, niin meidän pitäisi vaatia, että saamme objektiivisen kuvan romaneista. Näin pitää lähteä liikkeelle tietoisuuden lisäämisessä. Ei tarvitse romanille antaa lisää tietoa siitä, että muut kuin romanit ovat mukavia, eikä myöskään muille tarvitse kertoa, että romanit ovat normaaleja, koska ei ole enää mitään suoria yhteyksiä romanien ja alkoholisten välille, niin tässä on tärkeä rooli sen sijaan, että kansalaisjärjestössä kansalaisjärjestöt toimittavat hysteeristä materiaalia. Tiedotusvälineisiin pitäisi pyytää, että tiedotusvälineet menisivät ihmisten luo ja voitaisiin kuulla heidän äänensä suoraan. Näin voitaisiin paremmin ymmärtää näitä asioita, jos kaikki ei politisoitaisi niin kovasti, eikä se niin paljon mediahysteriaa ja poliitikkojen hysteriaa. Ja sitten haluaisin kysyä, minkälaisia toimia te olette esittäneet Ranskan viranomaisille romaneihin liittyen? Mm, äh. Kiitos ja sitten Rova Flot ensin ja sitten Bedenik. Oui, merci aux intervenants. Euh. Kiitoksia puhujille. Se, mikä minusta on tärkeää, on se, että eurooppalaiset puitteet määritellään keväällä ja nämä puitteet ovat nyt ontuvat. Me huomaamme, että nämä inkluusiotoimet tuottavat tulosta todellakin, mutta täytyy myöskin toimia niin, että tämä taistelu syrjäytymistä vastaan myöskin oikeudellisesti on hyvin toimivaa. Otan nyt Ranskan esimerkiksi. Minä kuulin eilen, että eräs Pariisin prefektyyrin, poliisiprefektyyrin edustaja sanoi, että meillä on prefektyyrissä karkoituskiintiöitä. Tämä on hyvin yksinkertaista. Kun tulee syyskuu, meistä vaikuttaa siltä, että meillä ei ole kiintiö on tullut täyteen, joten mitä me teemme? Menemme hakemaan romaneja. Se on aika helppoa, tiedämme missä he ovat. He eivät vastustele, he suostuvat palaamaan maahansa, jos heille maksetaan 300 euroa. Tämä on paljon helpompaa kuin se, että karkoitamme jonkun muun. Tämä oli se, mitä minä mä halusin sanoa. Keväällä me sanomme Ranskalle, kaikki maat sanovat näin, että pitäisi kehittää kansallinen romaneiden integraatio-ohjelma, mutta jos samaan aikaan tällainen syrjivä toiminta jatkuu hallinnossa, me emme saavuta päämääräämme. Mielestäni on hyvin tärkeää, että eurooppalainen puiteohjelma lepää näillä kahdella perustalla. Ja silloin, kun hallitukset ovat haluttomia toimimaan romaneiden integraation puolesta silloin, kun he käyttävät heitä poliittisesti syntipukkeina. Silloin pitäisi ehdottomasti toimia niin, että komissiolla olisi mahdollisuus auttaa paikallistason toimijoita. Ranskassa on paljon mahdollisuuksia tähän, kuten kaikissa muissakin maissa, mutta eurooppalaisia rahastoja ei käytetä, jos jonkunlaista kansallista vipua ei tässä ole. Asia siis monimutkaistuu hyvin paljon. Ja uskon, että parlamentin jäsenten pitäisi yhdistää toimintansa Euroopan neuvoston kanssa. Minä järjestin Lillessä ää, äh, jotakin toimintaa romaneiden puolesta. Ja siellä oli osallistuja esimerkiksi Espanjasta. Ja kaikki sanoivat, että on erittäin tärkeää, että meillä olisi romani-välittäjiä, jotka välittävät väestön ja sitten esimerkiksi koulujen välillä. Ja esimerkiksi pitäisi tehdä niin, että Euroopan neuvosto rahoittaisi kahden välittäjän toiminnan. Tämä olisi mielestäni erittäin tärkeää. Just one more, Mr. Vedernik, and then... Sitten vielä herra Vedernik ja pyytäisin myös panelisteja. Niin, siis ensin Vedernik ja sitten te. Thank you very much, Madam Kiitos puheenjohtaja. Koulutus on todella kaikkein tärkein komponentti, mutta laajentaisin näkökulmaa ja sanoisin, että vielä tärkeämpää on varhaislapsuus. Ensimmäiset kolme vuotta, ne ovat todella tärkeitä. Jos silloin jäädään jälkeen, niin enää ei pystytä kuromaan umpeen tätä. Ja tämä koskee siis vanhempien opettamista myös ennen syntymää ja sitten kouluttamista eri kielillä, myös itse väestön omalla kielellä. Eli tämän varhaislapsuuden kehityksen pitäisi olla avainasemassa, sillä se on kaikkein tärkeintä. Ja sitten se, miten lapsen koulutukseen vaikuttaa ihmisen maassaolostatus ja asumisstatus, olemme voineet havaita Saksassa, että tämä on hyvin tärkeää. Muuten ihmiset poistuvat koulujärjestelmästä ja tämä asia liittyy näihin pakomuuttoihin Euroopan sisällä. Tämä on siis hyvin tärkeää. Sitten on parhaita käytänteitä, joista voidaan lähteä liikkeelle. Esimerkiksi ohjaustoiminta, eli se, että yhdistettäisiin romanit paremmin enemmistöväestöön ja sitten direktiivi vuodelta 2008 115, mikä on lapsen etu. No, sille pitää antaa määritelmä, nyt pitää pyrkiä pääsemään eroon tästä köyhyyden kierteestä. Kiitos. Daminovski viiden minuutin kuluttua. Meiltä loppuu tulkkaus, eli tämä on ihan viimeinen mahdollisuus. Puhun hyvin hitaasti mielestäni Tämä kokous on ollut hyvin hieno esimerkki siitä, mitä meidän toimintamme pitäisi olla sisältä. Mutta kun ajattelen sitä, että mitä tästä kuulemisesta pitäisi seurata, Euroopan parlamentin jäsenten pitäisi lähentyä Euroopan neuvoston, anteeksi, Euroopan unionin komission mielipiteitä. Sillä on hiukan toisenlainen lähestymisnäkökulma. Komissio oli hyvin ystävällinen komissaari Andor oli hyvin selkeä. Hän sanoi, että Euroopan puite suunnitelma erottelee maittain. Meidän täytyy erotella se, että kuka kuuluu tähän strategiaan ja kuka ei. So, therefore, in order to... Eli jotta voisimme välttää väärinkäsityksiä ja sekaannusta. Meidän pitäisi määritellä, missä me olemme. Meillä on nyt poliittista tahtoa parlamentissa ja komissiossa, ja näiden kahden tahon täytyy tulla yhteen. Ja samaan aikaan samalla viikolla minä kuulin, että Ranskan hallinto suunnittelee uutta julkilausumaa romanistrategiasta. Pitäisikö meidän nyt neuvotella tästä Ranskan kanssa tai muiden jäsenvaltioiden kanssa? Heidän pitää antaa omat mielipiteensä tästä Euroopan puiteohjelmasta. Vi, vi, eh, Kiitos, niin ongelma on nyt se, että tässä pyrimme pidentämään kuulemistilaisuutta. Tässä on paljon avoimia kysymyksiä. Tämä ei tähän lopu. Olemme kuulleet jotain kannanottoja eri osapuolta ja toivottavasti me pystymme ja pystymmekin jatkamaan tätä vuoropuhelua komission ja Euroopan neuvoston kanssa. On hyvin tärkeää, että työskentelemme kentällä yhteisön kanssa, paikallishallintojen alueiden hallintojen kanssa. Meillä on nyt vain rajallisesti aikaa, mutta keskustelu aivan varmasti jatkuu. Meillä on paljon kysymyksiä avoinna. Minä haluaisin nyt käyttää näitä, nämä viimeiset kolme minuuttia hyväkseni. Niitä on todellakin vain kolme ja nyt annan panelistille puheenvuoron. Te voisitte hyvin lyhyesti kommentoida. Ensinnäkin Isabel Mihas ihan lyhyesti. I know I'm not... Tiedän, että nyt on vaikeaa kaikkeen puuttua, mutta tämä viimeinen asia, josta myös Liivia puhui, niin minäkin tulkitsen asian näin. Komission esitys on tällainen. He ovat kiinnostuneita siitä, että jäsenvaltiot uudistaisivat strategioitaan, tarkistaisivat niitä tiettyjen suuntaviivojen pohjalta, jotka todennäköisesti julkaistaan. Ja on tärkeää, että Euroopan parlamentti suhtaututaan vakavasti ja ehkä käsittelee sitä suoraan yhdessä komission kanssa niin, että voitaisiin edistää sitä työtä, mitä on parlamentin kanssa kahden viimeisen vuoden aikana tehty ja pitäisi pyytää konkreettista politiikkaa tai komission omaa strategiaa, jossa se ottaisi kantaa koordinaatio toimijana niille kansallisstrategioille, joita pitää vaatia kansallisilta tahoilta. Muuten tähän tulee tyhjiö ja kaikki tämä työ menee jollekin task forceille tai romanifoorumille ja niiden pitää koordinoida sitten sellaisia asioita, joita ei kuitenkaan ole selkeytetty. Eli siksi olisi hyvin tärkeää toimia näin. Ja toisaalta sitten olen sitä mieltä, että prosessissa liittyy näin kahteen pilariin, josta on puhuttu, sosiaalinen mukaan ottaminen ja sitten toisaalta syrjinnän torjunta ja perusoikeuksien edistäminen. Nämä ovat esille tulleita aiheita. Moni asia liittyy nimenomaan perusoikeuksien rikkomiseen ja on voitu havaita, että vahvat hallitukset ja vahvat demokratiat kuitenkin pettävät omat kansalaisensa, eivätkä puutu romaneihin kohdistuviin eh, toimiin. Valitettavasti nyt voi mennä näihin kaikkiin eri kommentteihin erikseen, mutta muuten vien muilta puheaikaa. Kiitos. Eh, then, uh, ja sitten Papadopoulou, olkaa hyvä. Just, I'm um, just gonna say that, uh... Haluaisin vain sanoa, että romanien syrjäytyminen ja uhriksi joutuminen ei voi jo loppua niin, että muut tekevät asiat heidän puolestaan. Heidän täytyy itse osallistua tähän prosessiin, itse toimia kaikilla elämäntasoilla, taloudessa, koulutuksessa, terveydessä. Heidän täytyy itse osallistua aktiivisesti toimintaan. Muuten emme tule koskaan onnistumaan, muuten me vain paimennamme heitä ja tämä toiminta ei tule onnistumaan. Oui, si j'ai choisi de... Niin, päätin puhua vähän eri tavalla. En siitä syystä, että yhtyisi monen asian, mitä täällä on sanottu, mukaan lukien tämä viimeinen puheenvuoro ja moni konkreettinen toimi, mutta haluaisin kuitenkin muistuttaa, että tässä on olemassa tietty poliittinen konteksti tällä hetkellä. Olen juuri palannut Bulgariasta ja kadulla siellä allekirjoitettiin vetoomusta sen puolesta, että romanille ei annettaisi televisiolähetysmahdollisuutta on olemassa äärioikeisto kampanjoita romaneja vastaan tällä hetkellä. Kaikki tämä on sallittua tällä hetkellä Euroopan unionissa. Ja minun järjestöni kaltainen ihmisoikeusjärjestö ei voi olla huolestumatta siitä, miten poliitikot tällä hetkellä tätä asiaa Euroopassa hallitsevat sillä jos tälle tielle lähdetään, niin tämä voi olla todella vakavaa ja siksi puhuin eri sävyyn. Tämä ei tarkoita sitä, ettenkö yhtyisi tiettyihin asioihin, mutta tässä on myös aika ongelma. Haluaisin vastata teille, Rova, ja haluaisin sanoa, että en pysty puhumaan Ranskan liigan nimissä tai muiden järjestöjen nimissä, sillä järjestöthän puhu, toimivat kentällä. Mutta minä haluaisin sanoa teille, että ihmisoikeusliiga Ranskassa on jatkuvasti ollut romanien rinnalla karkotusten yhteydessä myös tuomioistuimissa. Meillä on asianajaja, jos on puhunut siitä, että pitää voida esittää vetomuksia ja valituksia oikeudessa, niin tämä johtuu siitä, että ihmisillä ei ole varaa, he eivät pysty mitään tekemään. Ihmiset on laitettu possiin, heiltä on otettu sormenjäljet ja heidät on laitettu takaisin Romania ja sanottu, että ette saa palata sen takia, että nyt meillä on biometriset tiedot teistä ja jos te tulette takaisin, niin heti tunnistamme teidät. Ettekö usko, että jotain voitaisiin tehdä? tähän liittyen. Tietysti tarvitaan konkreettisia toimia koulutukseen ja terveyteen ja muuhun liittyen ilman muuta, mutta saman aikaan pitää lähteä poliittiselta kannalta toimintaan ja pitää tuomita nämä toimet, joita ei voida hyväksyä, joihin kuitenkin ryhdytään romanien suhteen. Kaikki sekoitetaan keskenään. Tietysti siellä on myös paljon ihmisiä varmasti, jotka eivät ehkä ole romaneja. Ja siksi mä sanon, että romaneiden on sanottava tämä asia, tämä on meidän asiamme, mutta me olemme ihmisoikeusjärjestö ja siksi me puolustamme ihmisiä aina ja kaikkialla silloin, kun heidän oikeuden, oikeutensa eivät toteudu ja näin tällä hetkellä käy. Eh, Kiitos, tämä oli oikein hyvä yhteenveto siitä, mitä todella tapahtuu, eli oikeita ponnistuksia, yhteistyötä, pyrkimyksiä parantaa tilannetta. Meillä on äärioikeistolaista liikehdintää, jotka luovat suvaitsemattomuutta ja tämä on todellinen riski. Ja toisaalta tämähän on Euroopan eh, tilanne tällä hetkellä ja siitä on lähtöä liikkeelle. Liivi, haluatko vielä sanoa jotain? To make it possible that I get an answer to my question. My question one, what sort of... Olisiko mahdollista, että saisin vastauksen? Halusin kysyä, että mitä toimia Ranskan hallitus on tehnyt? Mitä viiden vuoden aikana, mitkä olivat teidän kolme ehdotustanne, hallitukselle koskien romanien aseman muuttamista ranskaromaneiden. Tämä oli minun kysymykseni, sillä minä halusin tietää, että mitä te olette ehdottaneet. before we... Livia, ennen kuin pyydämme vastausta, minun pitäisi kysyä tulkilta, voivatko he jäädä tänne vielä hetkeksi. Voitteko vastata hyvin lyhyesti? Yksi Yksi minuutti riittää siis. Mitkä ovat nämä kolme toimenpidettä? Eli jos pystytte nyt ihan lyhyesti. Oui, tout, tout en dit. Kyllä. Sanoin, että Ranskassa kysymys, kuten muissa maissa, kuten on sanottu, on se, että meillä on toisaalta niin sanotut matkaihmiset, eli Ranskan romanit jotka ovat Ranskan kansalaisia. Sitten on ihmisiä, jotka ovat tulleet Ranskan muista maista. Toimet, joita pitäisi tehdä, ovat erilaisia riippuen kategoriasta. Ranskan hallitus puhuu näistä matkaihmisistä, jotka ovat Ranskan romaneja, mutta eivät kaikki aina romaneja. Heillä on tällainen kulkukirja ja heillä ei ole varsinaista, varsinaista henkilötodistusta, joten he eivät voi esimerkiksi maksaa supermarketissa shekillä. Heillä on vain tällainen oma matkakirja. Ja meidän mielestämme pitäisi ehdottomasti vaatia, että he saavat henkilöllisyystodistuksen, virallisen henkilöllisyystodistuksen. Mutta on ihmisiä siellä kentällä myös, jotka työskentelevät heidän asemansa edistääkseen. Puheenjohtaja, niin minun pitäisi nyt lopettaa tämä kokouksen muodollinen osuus ja pyytäisin, että mulla tavoin jatketaan keskustelua. Varmasti tänne saliin voi vielä jäädä vähäksi aikaa, mutta tulkeja emme voi enää käyttää tähän keskusteluun. Kiitos oikein paljon tästä koko aamupäivästä niin te varmasti voitte jatkaa keskenänne ja varmasti olisi mukava saada sitten palautetta. Kiitos. I would like to thank to the interpreters as, uh, eh, also somehow uh, providing they help and assistance so long.